neuvoston pään nousu on osoittanut, miten vaarallisia tendenssejä on meneillään Unkarissa, Itävallassa ja muualla. Kiitoksia. Tähän päättyi tämä keskustelu ja äänestely tästä tekstistä toimitetaan tänään kello 11. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla komission julkilausuma Laajat julmuudet Nigerian Josissa tammikuussa ja maaliskuussa. Ja puheenvuoron komission nimissä saa komission jäsen Olli Rehn. Uh, Puhemies, kunnianarvoiset jäsenet, Olimme surullisia kuullessamme, että entinen presidentti Umaru Mossa Radoa kuoli viime yönä. Hänen panoksensa Nigerian poliittiseen demokraattiseen elämään oli suuri ja hänen politiikkansa vakautti erityisesti Länsi-Afrikkaa perustuslain mukaisesti istuva presidentti Good Luck automaattisesti ostaa presidentin tehtävät sisällöllisesti vastaan, ymmärtääkseni hänen virkaan astujensa äh, ja sen saavat jo tänä iltana. Ja hänen odotetaan myöskin äh, nimittävä varapresidentin Pohjois-Nigeriasta, mikä jälleen muuttaisi Nigerian poliittista kenttää. Euroopan unioni on ollut Nigerian kumppani ja on voimakkaasti ja rakentavasti tukenut maata viimeisten vaikeiden poliittisten se aikana. Tämän vuoden tammi- maalikkuun tapahtumien seurauksena Josin alueella, jossa ää, sadat tuhannet ihmiset, tuhannet ihmiset ovat kuolleet, tuhannet ovat jääneet myös kodittomiksi ja ovat pakolaisleireillä ja jaan kunnian arvoisten jäsenten suhtautumiseen laaja liikkeeseen ihmisoikeuksien loukkauksien Josissa ja voin vakuuttaa, että EU reagoi tähän, kun saimme tiedot tästä. Tammi-maaliskuussa komissio oli yhteydessä Nigerian punaiseen ristiin ja muihin paikallisiin järjestöihin, ja ne vahvistivat, että useimpien uhrien humanitaariset tarpeet kyettiin täyttämään ja sairaalat kykenevät ottamaan uhreja. Kathy Ashton, korkea edustaja tammikuussa Eh, julkaisi Hillary Clintonin Milibandin Kushnerin kanssa yhteisen julkilausuman, jossa he pahoittelivat traagisia hengenmenetyksiä. Kaikkia osapuolia vedottiin tämän rauhanomaisesti ja löytämään rauhanomainen ratkaisu. Vedottiin myöskin liittovaltion, jotta väkivallan tekojen tekijät saataisiin oikeuden eteen. Ää, me helmikuussa EU otti yhteyttä Nigerian ulkoministeriöön ilmaistakseen viimeaikaisten väkivallan teko, toimintansa jo suhteessa väkivallan tekoihin. Me haluamme, että Nigeria tekee läpi perusteellisen tutkinnan viime ajan väkivallan teosta ja sen täytyy myös saattaa väkivallan tekojen tekijät oikeuden eteen. Yli 40 000 ihmistä on kuollut viime vuosina väkivallan teoissa ja yli kolme miljoonaa ihmistä on siirtynyt paikaltaan. Sen enempää muslimi kuin kristittyjä yhteisöjä ei voi kutsua ää, syyllisiksi tai uhreiksi, sillä historiallisesti ne ovat valitettavasti olleet kumpaakin. Mutta selvä on, että konfliktissa on mukana äärimmäisen köyhät ihmiset. Konflikteja estetään uskonnollisena, mutta laukaisena ovat usein muut tekijät, paikallisten hallitsijoiden konfliktit, kilpailu, maa ja muista resursseista, jännitteet, valti, viranomaisten kanssa ja paikalliset kiistat. Ja uskonto sitten vielä vahvistaa näitä kiistoja ja tämä johtaa sitten yhteenottoihin. Meidän pitää yhdistää diplomatia pitkän ajan aikavälin kehitysyhteistyöhön ja Euroopan kehitysrahaston kautta me tuemme Nigerian kehitysyhteistyötä. Rauha ja turvallisuus ja, ja hallinta ja ihmisoikeudet ovat tärkeimmät sektorit. Me aktiivisesti myöskin edistämme rauhaa ja turvallisuutta kotonua sopimuksen kautta ja olemme myös jatkuvassa ihmisoikeus- ja demokratia vuoropuolissa Nigerian kanssa on kuuluu etninen väkivalta ja rotun perustuvaa syrjintää. On olennaista, että me kentämme huomenta toistuvaan yhteisöjen väliseen väkivaltaan Nigeriassa. Meistä sen pitäisi olla prioriteetti vuoropuhelussa seuraavassa EUn ja Nigerian ministeriöiden tapauksessa tämän vuoden syyspuolella. Kiitoksia, kun sinä sen ensin poliittisten puolinen puolesta puhujat ja ensimmäinen on Mitchell. Kiitos puhemies. Komission jäsenen tavoin haluan osoittaa myötätuntoani näitä uhreja kohtaan. Hiljattain Nigerissä ilmenneet väkivaltaisuudet osoittavat, miten laajasta ongelmasta kyse on tämän maan osalta. Josin tapahtumat jo, jo, juontavat juurensa kaukaisuuteen historian Tämä on erittäin huolestuttava. Tämä kaupunki on muslimi, pohjoisen muslimin osan ja kristityn maan osan puolivälissä ja uskonnollinen viha siellä vallitsee. Yhteisessä tekstissä me vaadimme, että tämän konfliktin juuria ja syitä tutkitaan syvällisemminkin. Liian pitkään puhuttiin Pohjois-Irlannin konfliktista ja todettiin, että se on vain katolisten ja, konflikt- katolisten ja protestantin konflikti, mutta kyse on paljon muustakin. Kyse on paljon hie- hienosääteisemmistä ongelmista mukaan luettuna kansalaisoikeudet. On äärimmäisen tärkeää nyt vältytään tällaisilta yksinkertaistuksilta ja että todetaan, että nämä hirmuteot ovat pelkästään uskonnollista alkuperää. Kyse myöskin sosiaalisista, taloudellisista ja poliittisista syistä, jotka täytyy ottaa huomioon ennen kuin tehdään mitään johtopäätöksiä liian hätiköidysti. Etniset riitaisuudet Hossa ja Berin kansojen kesken esimerkiksi ovat osasyynä väkivaltaisuuksiin. Aikaisemminkin vuonna 2001 ja 2004 ja myöskin 2008 esiintyi väkivaltaisuuksia. Väkivalta on aiemminkin käytetty erimielisyyksien selvittämiseen ja jälleen kerran väkivalta on päällimmäisen vuoropuhelun jäsen jalkoihin. Nigerian kaltaisessa maassa, joka on kahdeksanneksi suurin maailman öljyntuottaja, on suuri osa väestöä, joka kuitenkin elää köyhyysrajan alapuolella. Vain varmistamaan sen, että rauha ja vakaus valitsee, ja että demokratia ja poliittinen vakaus vallitsevat, vain täten Nigeriassa päästään köyhyydestä sosiaaliseen, sosiaaliseen eh, samanarvoisuuteen. Kehottaisin, että komissio jatkaa vuoropuhelua Nigerian kanssa kotonun sopimuksen puitteissa tarkastellakseen, mitkä ovat tämän konfliktin pohjimmaisia syitä ja auttaakseen kaikimaisin mahdollisin keinoin sen varmistamiseksi, että nämä väkivaltaisuudet eivät enää toistu. Kiitoksia. Seuraavaksi sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä Berman puolitoista minuuttia. Chairman, of course our SND... Puhemies. Tietysti olemme Renin kanssa samaa mieltä ja osoitamme osanottomme siitä, että Nigerian presidentti on kuollut. Muslimien ja kristittyjen väliset yhteenotot tammia maaliskuussa osoittavat, että tällä alueella on hyvin räjähdysalttiita tilanteita, mutta valtaosa syystä liittyy uskontoon. Sen lisäksi on kuitenkin muitakin syitä, kuten kollegani Gay Mitchell aivan oikein totesi. Alueella on niukasti resursseja ja kaikki ryhmät eivät pääse käyttämään näitä resursseja. Ja myöskin hedelmällisen viljelymaan vähäisyys on aiheuttanut kristittyjen ja muslimien välillä ristiriitoja. Alkuperäiskansojen viljelijät tuntevat itsensä uhatuiksi ja meidän täytyy katsoa näiden konfliktien syitä. Jos mitään ei tehdä köyhyydelle ja syrjinnälle, nämä yhteenotot jatkuvat. Silloin koko kansan pitää saada yhtäläiset mahdollisuudet ja yhtäläisen pääsyn esimerkiksi kunnalliseen koulutukseen ja poliittiseen valtaan pitkän ajan ratkaisu voidaan vain löytää, mikäli kaikki nämä seikat otetaan huomioon. Ja me haluamme, että asetetaan syytteeseen väkivaltaan syyllistyneet, mutta on järkyttävää kuulla, että kuvernöörit uhkaavat teloituksilla, jotta voitaisiin vähän helpottaa vankiloiden ylikansoittumista. Siellä ihmiset joutuvat odottamaan vuosia, kun näkevät edes tuomarin. Meidän pitää puuttua näihin ongelmiin rikosoikeusjärjestelmässä ja vain silloin väkivaltaan syyllistyneet voivat saada oikeudenmukaiset ja avoimet oikeudenkäynnit. Kiitoksesta liberaaliryhmästä. Görens, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Me saamme juuri kuulla Maru Jahjaa Adon kuolemasta ja ryhmäni puolesta haluaisin myöskin ilmaista surunvalottani presidentti, Nigerin presidenttiin ennen aikaisen kuoleman johdosta. Hänen poismenensä tapahtui hetkellä, jolloin er, erot kristit ja muslimin välillä ovat kaatuneet erittäin väkivaltaiseen suuntaan. Jos on tässä teemana, voisimme pitkään puhua niistä barbaarista tapahtumista, mitä täällä on tapahtunut, toivottaaksemme Ennen kerran voisi sanoa, että tässä on uskonnolliset erot taustalla, voisimme jo NN kerran sanottuna, että köyhyys on seurausta muun muassa poliittisten viranomaisten kyvystä suitsia korruptiota. Voisimme ennen kerran mainita myöskin, äh, mainita tämä kiistään äh, luonnonvaroista erityisesti vilvasta laidunmaasta, jota tällä alueella on kuten myöskin ilmastonmuutoksen, joka edelleen vahvistaa näiden mainitsemieni tekijöiden vaikutusta. Mitä EU voi tehdä tällaisissa oloissa? Se voi totta kai viitata kotonon sopimuksen artiklaan kahdeksan vahvistaakseen vuoropuhelua maan poliittisten viranomaisten kanssa. Voi myös pahoitella väkivallantekoja, kuten teemme, voimme myös pahoitella, että tämä rikas maa, Afrikan suurin öljynviejä, ei investoi rikkautta köyden vastaessa taistelussa. Voimme tuomita, uudelleen tuomita, uudelleen uudelleen tuomita kaiken tämän. Mutta toiva, toivomme voimme asettaa johtaa siihen, että Nigeria itse ryhtyy kohentamaan maan tilaa. Ja good luck Jonathan, hänellä on kaikki te ominaisuudet, joita vaaditaan, jotta rohkeasti taisteltaisiin näitä ongelmia vastaan, jotka mainitsin. Meidän täytyy toivoa rohkeutta ja selkeää lähestymistapaa ja täytyy tukea sitä erinomaista henkilöä, joka nyt väliaikaisena presidenttinä astuu toimia. Kiitoksia sitten vihreiden nimissä Kill Nilsen, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Vihreätkin esittävät osanottonsa Nigerialle. Me tuemme täysin päätöslausamaa liittyen näihin julmuuksiin, ja se on ikävä kyllä vain yksi osa ihmisoikeusrikkomuksista tässä maassa. Tässä haluaisin nyt puhua nigerialaisista vankiloista, joissa on vankiloita, joiden ihmisoikeuksia systemaattisesti rikotaan. Tämä kävi ilmi Amnesty Internationalin raportista vuodelta 2008. 65 prosenttia vangeista ei koskaan ole saanut tuomioita syylliseksi mihinkään rikokseen, Jotkut ovat odottaneet tuomiota jo kymmenen vuotta. Ongelmat ovat sellaisia, että Nigerialla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin luvata järjestelmän uudistamisesta, mutta näitä uudistuksia odotellaan edelleen. Puhun nyt vankiloista siksi, että tällä hetkellä on taas käynyt ilmi, kuinka ihmiselämä on vähäarvoista Nigeriassa, erityisesti vankiloissa. Nigerian kansallinen talousneuvosto on puhunut hankkeesta, jossa teloitettaisiin satoja vankeja, jotta voitaisiin vähän saada näitä vankiloita tyhjemmäksi. Tällä tavalla voitaisiin helpottaa vankiloiden ylikansoittumista. Mikään ei voi olla järkyttävämpää. On varma, että osa näistä kuolemantuomituista on viattomia ja valtaosa ei ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Viime vuoden helmikuussa ulkoasioiden ministeri Nigeriasta totesi YKssa, että Nigeria lykkäisi kuolemaan tuomioiden toteuttamista. Ja siksi äänestyksessä haluaisin tehdä suullisen tarkistuksen, jolla puututtaisiin tähän äskettäiseen hallituksen kannanottoon. Seuraavaksi EKR-ryhmän nimissä Van Dalen yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Minäkin haluaisin oman ryhmäni nimissä ilmaista myötätuntoani Nigerian kansaa ja kansalaisia kohtaan heidän presidenttinsä kuoleman johdosta. Surun valitteluni. Jossissa tapahtuneet hirmuteot ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä ei voi edes sanoen kuvata. Ja tämän jälkeenkään eivät asiat ole muuttuneet. Väkivaltaa ilmenee edelleenkin. Kristityt ovat lähinnä väkivallan uhreja. Meidän täytyy nyt nopeasti saada aikaan puolueeton tutkimus siitä, mitä maassa on tapahtunut. Vaikuttaa siltä, että hallitus ei pysty suojelemaan kansalaisiaan. Toiseksi meidän täytyy varmistaa, että tällaiset hirmuteot eivät jää huomiota. Niitä ei kerta kaikkiaan voi sallia. Lisäksi täytyy pyrkiä vähentämään jännitteitä eri väestön osien kesken, jotka taistelevat samoista maaosuuksista. Tietystikin meidän täytyy auttaa kaikin keinoin Nigeriaa, mutta toisaalta täytyy myöskin painostaa Nigeriaa, jotta se lopettaisi tämän väkivallan kierteen. Kiitoksia. Sitten GUE-ryhmän nimissä puheenvuoron saa Virgia. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos Puhemies, rakkaat kollegat, totta kai minäkin yhden niihin, jotka ovat ilmoittaneet surun val- valittelunsa nigerialaisille presidentin kuoleman vuoksi. Guo-ryhmä ei tule kannattamaan tämän päivän yhteistä päätöslauselmaa. Se ei liity tähän. Me olemme sitä mieltä, että tämä ehdotus toisin kuin jotkut puheenvuorot täällä ei kiinnitä huomiota tähän toistuvan väkivallan todellisiin syihin, eikä käsitellä niistä kuin osaa. Me toki tuomitsemme tuon väkivallan ja vaadimme, että sen tekijät sivat tuomioistuimen eteen. Gerialla on pitkä ma- maallinen sekulaarinen histori. Voisimme sanoa, että vaan pitäisi olla rikaskin, kun sieltä on jo löydetty. Sen PKT on Algerian, Etelä-Afrikan jälkeen toiseksi suurin ja se on suurempi kuin Algerian, mutta suurin osa väestöstä asuu köyhyysrajan alla. Ja tämä on ainoa maailman maa, jolla on runsaat öljyvarat, mutta budjettivaje. Ironista on, että Nigeria tuo suurimman osan tarvitsemista öljypohjaisista tuotteista, sillä sen jalostuskapasiteetti on huono. Sen kolme tärkeintä jalostamaa ei toimi. E, ja siellä on merkittävät pimeät markkinat jatkuvien ryöstöjen kohteena vuoksi. Miksi Nigeria on tässä tilassa? Koska se on räikeä esimerkki joidenkin kansainvälisten yritysten toiminnasta, toiminnasta, jossa hallituksemme ovat tässä ryöst- tätä ryöstelyä tuonneet. Nämä yritykset luovat ja hajottavat hallituksia tarpeitansa mukaan, ää, ja tämä tietysti estää kansalaisia nauttimasta oikeuksista. Nigeriasta, joka on ollut kauneimpia maailmassa, siitä on tullut viemäri. 500 konteineria täynnä erilaisia toksisia jätteitä, myrkyllisiä jätteitä tulee äh, maan satamiin ja sitten tyhjentää sisältänsä. Nigerian hallitus on maailman korruptoituneita. Yli 250 miljardia on anastettu. Sitä noin 400 miljardi, eli miljardista, joka maa on löytänyt. Missä nämä rahat ovat? Ne ovat tileillä Sveitsissä, Ranskassa ja Isossa Britanniassa. Me emme voi hyväksyä tätä tilannetta ja minusta tämä Tämä ehdotus ei ole haasteiden tasolla ja ei vastaa sitä solidaarisuutta, jota Euroopan pitäisi osoittaa Afrikaa kohtaan. Kiitoksia. Sitten Provera eft ryhmän nimissä yksi minuutti. Grazie Presidente, sappiamo quanto sia difficile la coesione. Kiitoksia puhemies. Me tiedämme, kuinka vaikea uskonnollisten yhteisöjen on olla olemassa rinnakkain rahonomaisesti, erityisesti kun puhutaan muslimeista ja kristityistä. Päätösasemasta käy ilmi, että tilanne on erittäin vakava. Yli 14 000 ihmistä on saanut surmansa etnisissä ja uskonnollisissa yhteenotoissa sen jälkeen, kuin sotilashallinto lopui vallasta vuonna 1991, ja 500 ihmistä on kuollut viimeisen kolmen kuukauden aikana. Mutta ainoastaan Nigeriassa ei ole tällaisia uskonnollisia ristiriitoja, ja siksi olisi hyvä, jos voisimme luoda vuosittaisen Euroopan parlamentin vuosikertomuksen uskonnonvapaudesta maailmassa, ja meillä pitäisi olla jäsennelty lähestymistapa tähän tärkeään kysymykseen, koska se on monien maiden vakauden kannalta hyvin keskeinen. Komission jäsen Rehn, haluaisin vielä toistaa sen, että kunnioitan häntä kovasti, ja hän sanoi, että Nigeria on köyhä maa, mutta kyseessä itse asiassa hyvin rikas maa, mutta siellä on kuitenkin valtavasti korruptiota johtavissa luokissa. He ovat varastaneet hyvin paljon varoja ja köyhdyttäneet kansalaisia, ja se on todellinen ongelma. Sosiaalitaloudellinen uudistus Nigeriassa ja monissa muissakin maissa Afrikassa on toteutettava. Meillä on oltava uuttava johtoluokka, joka todellakin kuuntelee kansalaisia. Kiitoksia ja sitten sitoutumattoman nimissä Hans-Peter Martin. Etelä-Afrikassa järjestetään jalkapallon MM-kisat ja Nigeriakin on tässä joutunut sitten suuremman huomion kohteeksi. Yhteiskunnan tilanne on erittäin dramaattinen ja globaalistuvassa maailmassa syntyy jännitteitä Kiinan ja Euroopan välillä mahdollisesti. Minä olen erittäin vakuuttunut siitä, että meidän täytyy eurooppalaisina ottaa huomioon ne ihmisoikeusloukkaukset, joita on tapahtunut, varsinkin kun tarkastellaan näitä ihmisiä, jotka istuvat vankiloissa. Meidän ei pidä ryhtyä kumppaneiksi näiden korruptoituneiden johtajien kanssa, johtajien kanssa saadaksemme jotain lyhyen aikavälin etuja – ja vasemmiston kollega totesi, että tekstiä täytyy tukea ja me täytyy eurooppalaisina varmistaa se, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan, ihmisoikeusloukkauksiin kiinnitetään huomiota, emmekä tässä me saamme saman kikkaa kuin kiinalaiset. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten henkilöt, jotka puhuvat omissa nimissään, ja ensimmäisenä Mario Mauro, kaksi minuuttia. Grazie, signor presidente. Cari colleghi... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, väkivalta ei ratkaise konflikteja. Se vain lisää niiden traagisia seurauksia. Väkivalta on väärin, moraalitonta, epäoikeudenmukaista, epäinhimillistä. Se on tehottomin keino ratkaista ongelma, joka ratkaisi, joka kohtaa koko aluetta. Väkivallan tai esittyy muslimien ja kristittyjen välillä, mutta ei ainoastaan uskonnollisen fundamentalismin vuoksi, vaan taloudellisten kehityserojen vuoksi, jotka lisäävät ryhmien välistä eri puraisuutta. EUn täytyy selkeästi ilmaista kantansa Nigerian hallituksella, joka monissa suhteissa on tilanteesta vastuussa, että Nigerian täytyy kannusta rauhanomaiseen eloon väestöryhmien kesken. Tämä on Nigerian kansalle kokonaisuudessaan välttämätöntä. Tarvitaan toki kunnollinen tutkinta ja viime kuukausien Hirmatekojen tekijät täytyy saada oikeuden eteen, itse asiassa viime vuosien rikosten tekijät täytyy saada oikeuden eteen, mutta täytyy lisätä vuoropuhelua väestöryhmien ja uskontoryhmien välillä. Ja monet ovat täällä vaatineetkin, että meidän täytyy saada uusi johtava luokka maahan, joka on niin rikas, jolla on luonnonvaroja, kuten öljyä, ja opetunti läksy tästä konfliktista on, että näiden luonnonvarojen hyödyn täytyy jakautua tasaisemmin. EUn ja Nigerian suhteita pitäisi käyttää tällaisen kehityksen edistämiseksi. Pääuhka ei ole konflikti sinänsä, vaan sen ydinsyyt. Nigeria täytyy ottaa demokratian tielle. Kiitoksia sitten Kretu yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Puolestani haluaisin esittää osanottoni Nigerian kansalle presidentin kuoleman johdosta. Me näemme, että nyt on uusia riskitekijöitä, jotka lisääntyvät entisiin. Tästä maasta on nyt hävinnyt voimakeskus ja yli 300 muslimia on teurastettu ja saman verran sitten kristittyjä surmattiin sen jälkeen. Armeijan läsnäolo kaduilla saattaa estää tiettyjen yhteisöjen kostohalukkuutta ja meidän täytyy estää tulevia julmuuksia ja meillä pitää saada paikalle kansainvälistä läsnäoloa. Lisäksi on rankaisemattomuusongelma valtaosissa Afrikan konfliktipesissä näin on. Heti kun saamme näitä rikollisia pidätettyä, väkivaltaisuuskin vähenee, mutta kansainvälisen yhteisön on otettava mukana. Kansainvälisen yhteisön on kiinnitettävä huomiota Balkaniin ja tämä koskee myöskin Afrikkaa. Kiitoksia. Sitten Chanak, yksi minuutti. I remember vividly seeing... Poikasena muistin, kuinka näin televisiosta kuvia hirvittävästä Nigerian sisäisodasta Biafrasta 40 vuotta myöhemmin vaikuttaa siltä, että surusta kyllä mikään oli ole muuttunut. Joosissa sadat viettämät ihmiset hakattiin palasiksi. Nämä hirmuteot osoittavat, että Dingeria on jatkuvasti epävakamaa etniset, uskonnolliset ja rodulliset ja yhteiskunnalliset jännitteet vallitsevat Nigerissä edelleenkin epävarmuuden kulttuuri, joka seuraa nyt presidentin kuolemaa. Samalla osoitan surun valittanut Nigerin kansalle, johtaa väijämättä valtataisteluun, ja tämä vain pahentaa entisestäänkin epävakautta tässä suuressa Afrikan maassa. Sen vuoksi olen erittäin huolissani pitkän aikavälin kestävyydestä Nigeriassa ja sen valtiollisesta yhtenäisyydestä Libyanan presidentti Gaddafi on ehdottanut, että Nigeria pitäisi jakaa kahtia. Sudan, joka on jakautunut muslimien ja kristittyjen kesken, onkin eroamassa ensi vuoden aikana ehkä jo. Tämä saattaisi luoda varoittavan esimerkin siitä, että siirtomaan aikana vedettyt rajat maiden välillä eivät enää ole muuttamattomia. Tämä saattaa johtaa muihinkin samantyyppisiin tapauksiin jatkossa. Kiitoksia sitten Higgins puolitoista minuuttia. Puhemies, äh, Nigerian tammi ja maaliskuun hirvittävät murhat ovat jättäneet jälkeensä satoja viettomia uhria, paljon naisia ja lapsia. Vaikka uskonnolliset ja heimairat ovat tekijöitä tässä ja muissakin hirveissä murhissa. Meidän täytyy tarkastella syitä syvällisemmin. siirtomaa valtojen puuttuminen Afrikan tilanteeseen tavalla, joka usein hyödynsi heimoeroja, on jättänyt pysyvän perinnön. BBCn uutisanalyysissä äsken ilmaisten, että vaikka väkivaltaa esiintyy muslimin ja kristityn välillä, syyt ovat poliittisia ja taloudellisia. Sinne viitataan Nigerian kansan surkean köyhyyteen ja eliitin korruptioon. Nigerian luonnonvarat ovat suuri lahja. Valitettavasti paik- paikalliset korruptoituneet eliitit ja monikansalliset yritykset, kuten Shell, nielevät leijonan osan tuosta vauraudesta, mikä jättää valtaosa nigerialaisista köyhyyteen tuen kollegoita kansainvälisessä sosialistisessa liikkeessä Nigeriasta, jotka vaativat, että öljy otetaan kansallista Nigeriassa niin, että köyhät ihmiset ja työläiset voivat hallinnoida sitä kansallisena varana. Tältä pohjalta voidaan tarjota kohtuullista elämää kaikille nigerialaisille ja voidaan myöskin voittaa yhteisöjen keskeiset jaot. Toinen vaihtoehto itse asiassa on Nigerian hajoaminen ja hirvit, hirmotekojen jatkuminen. Kiitokset, Kasmarek, puolitoista minuuttia. Nigeria to ważny kraj. Kiitoksia, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Nigeria on erittäin merkittävä maa, ja siksi me kiinnitämme huomiota siihen, mitä tapahtuu Josin alueella. Mutta tämän maan ongelmat eivät johdu pelkästään uskonnollisista tai poliittisista syistä. Tähän liittyy erilaisia sosiaali, sosiaali ja uskonnollisia syitä ja myöskin historiallisia ristiriitoja, koska kristityt ovat tulleet tänne alueelle myöhemmin ja muslimit olivat sitten taas vielä myöhemmin tulleita asukkaita. Sitten on vielä poliittisia ristiriitoja. Eri etniset ryhmät puolustavat eri poliittisia puolueita, joten kyse ei ole pelkästään uskonnollisista syistä. Tämän maan perustuslaissa on taattu uskonnonvapaus, ja ehkä on näiviä puhua nyt tämän maan perustuslaista, mutta muistuttaisin kuitenkin, että Yhdysvaltojen perustuslaista perustuslaki, joka on paljon vanhempi, ja Euroopan vanhin perustuslaki, eli Puolen perustuslaki. Siellä luetellaan arvoja, jotka ovat erittäin keskeisiä. Ja muistuttaisin Nigerian viranomaisille, että Nigerian pitäisi ratkaista omat ongelmansa näissä kysymyksissä. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saavat ne kolme, jotka ovat ilmoittautuneet menettelyyn voiman puhujalistaa. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa Andri Kielen. Like to... Kiitoksia puhemies. Haluaisin ilmaista syvätä surut, val, surun valitteluni väkivaltaisuuksien osalta, joita ilmeni Jossissa. Sadat ihmiset menettivät henkensä. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten tärkeää olisi saada aikaan kansallinen sovintoprosessi joka johtaisi rauhanomaisen rinnakkaiseloon islamistisen pohjoisen ja eteläisen kristityn maanosan välillä. Suuri osa hirmuteoista juontaa juurensa näiden ihmisten äärimmäisen vaikeisiin elinolosuhteisiin, ihmisten, jotka asuvat kuitenkin maassa, jossa tuotetaan öljyä. Yleinen köyhyys siellä vallitsee. Nigerian viranomaisen täytyy varmistaa, että tämä demokraattisempi ja tasa-arvoisempi kehitys saadaan aikaan kaikkien väestön osien osalta ja kaikkien ihmisoikeuksia täytyy kunnioittaa. Tänä päivänä osoitan surun valittelun myöskin Nigerian kansalle presidentin kuoleman johdosta. Kiitoksia. Seuraavaksi Preda. Kiitoksia, puhemies. Minäkin haluaisin esittää surunvalittelin Nigerian kansalle presidentin kuoleman johdosta. Haluaisin puhua nyt kahdesta asiasta. Ensinnäkin lähtisin siitä, mistä yksi nigerialainen puhui, kun kysyttiin, mikä on maan ongelmien syyt. Ja hän sanoi selkeästi, että näiden julmuuksiin syyllistyneet heidät löydetään ja sitten sen jälkeen he katoavat. Heitä ei enää koskaan näy. Eli julkinen vastuu ei koskaan tule selväksi. No sitten toiseksi haluaisin korostaa sitä, että meidän pitää muistaa myöskin tämä konfliktin uskonnolliset syyt. Monet edelliset puhujat totesivat, että on ongelmia uskonnollisista syistä johtuen, mutta että kuitenkin sosiaalitaloudelliset syyt ovat tärkeämpiä. Tämä on otettu huomioon ja tästä on muistutettu uskonnollisille johtajille, heidän pitäisi käydä vuoropuhelua. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Obrazy, które widzieliśmy... Kiitoksia puhemies. Meitä on suuresti järkyttänyt nähdä, mitä Nigeriassa on tapahtunut viime aikoina. Olemme nähneet, kuinka ihmisiä on murhattu esimerkiksi Jossin alueella. Tämä on järkyttävää. Ja kun katsoo kuviakin, ei voi muuta kuin järkyttää kollegaa Mauro. Väkivaltaa ei koskaan voida perustella. Väkivalta on asia, jota emme voi sietää. Eurooppalaisena emme voi jättää huomiotta näitä hirmutekoja. Meidän täytyy voimakkaasti tukea tätä päätösasemaa siksi. Riippumatta siitä, mistä konflikti juontaa juurensa, kaikki konfliktit ja väkivallan teot ovat sellaisia, joihin meidän täytyy aina reagoida ja täytyy varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan Nigeriassa ja muuallakin. Ja suurin valittelut myöskin presidentin kuoleman johdosta. Kiitoksia ja lopuksi vielä komission jäsen Olli Rehn. Hän voi vastata näihin eri puheenvuoroihin. Teillä on puheenvuoro kahdella. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia vakavamielisestä ja vastuullisesta keskustelusta tänään. Monet teistä korostivat näiden yhteiskunnallisten ongelmien monimutkaisuutta Nigeriassa. Olen tästä samaa mieltä ja komissio tietää näiden ongelmien monimutkaisuuden. Me jatkamme kumppanuuttamme Nigerian kanssa. Ja voin vain olla samaa mieltä siitä, kuinka tärkeää on torjua korruptiota ja rankaisemattomuutta, koska korruptio ikävä kyllä on hyvin syvälle juurtunut ja estää yhteiskunnallisen kehityksen ja demokratian kehittymisen tässä resurssirikkaassa maassa. Ja tämä vahingoittaa tavallisten ihmisten elämää. Me annamme rakenteellista tukea Nigerialle. Meillä on käytössämme laaja kirjo erilaisia välineitä diplomatiasta kehitysapuun. Ja komissio kiinnittää huomiota ja on sitoutunut väkivallan hillitsemiseen Nigeriassa diplomaattisin keinoin, joita meillä on käytössämme. Seuraava foorumi, jossa käsitellään tätä tärkeää kysymystä korkealla tasolla, on EUn Nigerian ministerikokouksessa syksyllä. Ja ehdottomasti puhumme näistä asioista silloinkin. Kiitos. Kiitoksia. Pyydämme anteeksi nyt sitä, miten täällä salissa taas käyttäydytään. Tässä on nyt seitsemän päätöslausumaesitystä ja äänestys toimitetaan tänään kello 11 lähtien. Istunto keskeytetään hetkeksi ja äänestys alkaa muutaman minuutin kuluttua.